So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer. Huomenta kaikille, tosi hyvä kesäloma. Nyt se päättyy sen takia, me tapaamme luin tänä aamuna poliitikosta, että on vain muutama meppi kaupungissa, mutta hienoa, että te olette kaikki täällä paikalla. Toivottavasti muut sitten nauttivat hienosta lomastaan ja palavat sitten rakkaina ensi viikolla viimeistään. Ensinnäkin pitää hyväksyä Onko kommentteja? Ei näitä olevan. Sitten kokouspöytäkirjeen hyväksyminen 11. heinäkuuta. Onko siihen huomautuksia? No jos on, niin lähettäkää ne sihteeristölle, jolle mitään kokouksen päättämiseksi, niin se hyväksytään sellaisinaan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin olisin kertoa teille, että meillä oli muutoksia SRBn lautakunnassa Roberto sai tästä tiedon aikaisemmin tässä kuussa että tämän kriisiratkaisumekanismilla ottaa kunnan ja sen Tellerman on ilmoittanut puheenjohtajalle Erkki Königille ja komissiolle siitä, että hän aikoo lähteä pois sitten kun edellinen seuraajansa on nimitetty 22. päivä elokuuta komissio julkaisi ilmoituksen virallisessa lehdessä vapaasta työpaikasta SLBn ja parlamentin sopimuksen mukaisesti tämä valiokunta on mukana valintaprosessissa, kun siis valitaan hänen seuraajansa koordinaattorit käsittelevät tätä kysymystä piakkoin ja haluaisinkin nyt kiittää Kellermannia tehdystä työstä kriisiratkaisumenismin lautakunnassa. Sitten neljä raporttivenäläisistä toimijoista välistä neuvotteluista AMALD5 trilogit 12. heinäkuuta kuudennet trilogiskamisen direktiivistä, jossa muutetaan 2015 849 sillä miten ehkäistä rahanpesua terrorismitarkoituksiin. mä p viisi, Yes. Seuraavista asioista keskusteltiin supranationaaliset äh, riskiarvioinnit ja prepaid-kortit ja sitten yhden viranomaisen perustaminen ja tietojen julkistaminen tutkintavaliokunnille, velvollisuus tiedottaa komissiota kansallista lainsäädännöstä, jotka estävät valvontatyötä ja sanktioista. Trilogit järjestettiin rakentavassa hengessä osa puolten kesken, mutta kuitenkaan edistystä ei tehty paljon substanssin osalta, joten hyvä ilmapiiri, mutta ei tuloksia. Näin minä sen tulkitsen. Puheenjohtajan valtio järjestää kaksi työryhmäkokousta neuvostossa syyskuussa 5. ja 27. päivä. Siellä valmistellaan seuraavia neuvotteluja joiden määrä viittää lokakuussa Saksan lovin aikana Strasbourgissa ja tiistaina sitten marraskuussa Strasbourgissa. Myös toivottavasti edistymme sitten näissä kysymyksissä. Ne ovat hyvin tärkeitä. Siinä ovat puheenjohtajamotukset. Nyt sitten kohta viisi. Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suomiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä. Valmistelijamme on Molly Scott Cato. Molly, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, toivotan tervetulleeksi jotka tänne pääsivät. Ja Kyllä, odotan mielenkiinnolla yhteistyötämme asian parissa. Teidän kanssa me on yksi varjoesittelyiden kokous ja se meni varsin hyvin. Hyvä yhteistyöhenki, hyvällä mielellä toimittiin, mutta myös sisältöä ja edistystä saatiin aikaan ja oltiin sama, samalla linjalla ryhmien kesken. Sitten on ollut tänä iltana on toinen varjoesittelyiden kokous ja odotan tästäkin hyvää kokousta, joten äh, mm, puutteiden paljastaa on tärkeä rooli. huomata tästä hyödystä vain kuusi maata EU-ssa tällä hetkellä on ottanut käyttöön lainsäädäntöä, jolla suojellaan näitä epäkohtien ja Pitäisi panna merkillä, että kaikki ovat valinneet horisontaalisen eikä alakohtaista lähestymistapaa, joten minun täytyy jälleen korostaa sitä, että näkemyksemme ryhmässä, niin kuin monet muut Kaikkikin ovat samaa mieltä, että tällainen suoja pitäisi antaa kaikkialla EU, EU-ssa näille henkilöille pitäisi suosia horisontaalista lähestymistapaa, mitä tulee yksityisen ja julkisen sektorin epäkohtien ja pitäisi suojella kaikilla kompetenssialueilla ja pitäisi ei, ei kyse vain laittumista toimistosta ilmoista, mutta myös väärinkäytöksistä ja muunlainen tieto, jota josta on hyötyä julkisesti. Tärkeää on, että paljastajat toimivat julkisen edun mukaisesti kaikilla eri sektoreilla. Se on tärkeää tässä. Meidän pitää pystyä suojelemaan heitä, koska he varmistavat sen, että voidaan suojella ympäristö, sosiaalisia standardeja, niin kuin tiedämme, mutta on myös ratkaisemaan tärkeää ymmärtää, että pitäisi varmistaa minimisuojelu näille henkilöille kautta EUn. Tätä kautta voitaisiin saada aikaan johdonmukainen, tehokas, toimiva sisämarkkinat ja se, mitä me teemme meidän tasollamme, ei estä jäsenvaltiota menemästä pidemmälle omassa lainsäädännössään – mitä tulee sitten teknisempään puoleen, meidän pitää muistaa, kuinka tärkeää on järjestää raportointikanavat ja seurantajärjestelmät. Olen kuullut eri näkemyksiä varjoesittelijöiltä ja lukenut eri tarkistuksia poliittisista ryhmistä asiassa. Ja olen optimistinen sen suhteen, että saamme aikaan sopimuksen raportointikanavista, joita paljastajat käyttävät. Me haluamme vain, joka jättää mahdollisuuden paljastaa tietoa yleisölle, koska joskus on sellaisia tapauksia, joissa heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa vaihtoehtoa. Jos me ajattelemme esimerkiksi Orlando tuota, joka on tärkeä henkilö täällä, joka on äh, aloitti tämän asian käsittelyn LuxLeaksin puolelta. Hän ei voi sisäisesti raportoida, koska hänen työnantajansa pyrkii helpottamaan taksi veronkiertäjiä. He pyrkivät järjestämään tällaisia edukkaita veroehdotuksia. Tämä sitten maksoi suurelle yleisölle ja hänelle huomattavasti tämän hänen toimintansa. Suuremmat paljastajat, suurin osa paljastajista ei tee näin, mutta tämä on usein ainoa vaihtoehto ja pitää tunnustaa tämä seikka. Sitten pyrimme seuraamaan se, että käännetään todistetaakka, jota vahvasti asiantuntijatkin puosivat kun kärsimme kuulemisen asiasta, nyt pyrkivät suojelemaan julkista etua. Heitä, heidän se voidaan todistaa asioita, joutua todistamaan tuomioistuimessa, vaan ne, joiden tietoja paljastan, heidän pitäisi todistaa, että he ovat toimineet vilpittömässä mielessä. Sitten haluaisin toistaa, että tar- tar- täytyy luoda riippumaton eurooppalainen elin, jolla suojellaan epäkohteen paljasta. Ja niin kuin olemme nähneet, tällainen elin on välttämätöntä, jotta voidaan johdonmukaisesti toteuttaa äh, suojatoimia ja henkiä, jotka haluavat paljastaa tietoja, jotka lähes liittyvät valtion sääntelykysymyksen. Näissä tapauksissa on erityisen tärkeää ottaa huomioon se, että on EU-laajuinen paljastajien suojelurahasto, että voidaan antaa riippumatonta juridista apua heille ja korvata taloudellisesti, jos he joutuvat itse kärsimään paljastuksistaan taloudellisesti. Luotamme sen siihen, että saamme tukea muilta toimielimiltä, erityisesti komissiolta. Me annamme tässä mielestämme esimerkkiä, kun täytäntöön panemme tai korostamista, että tarvitaan vahvaa lainsäädäntöä, jolla suojellaan epäkohtajien, epäkohtien paljasta. Ja odotan tästä hyvää keskustelua. Thank you very much. And now I give... Kiitos nyt puheenvuoron. Saavat varjoistelijat. Silvio Matucciello ei ole paikalla, mutta hän antaa minulle tekstin, jonka hän lukee, hän sanoi, että kiitos puheenjohtajalle minulle ja kollegoille. Ensinnäkin pahoittelut, en pääse paikalle, hän sanoo tänä aamuna, mutta hän haluaa kiittää kiittää minua siitä, että korvaan hänet, mitä tulee tähän raporttiin, jolla pyritään väärinkäytöksiä suojelemaan. Mä luen nyt. Minä haluaisin kiittää valmistelija Scott Keitoa tietysti tähän asti. Täytyy sanoa, että parannuksia on tehty varten kokouksen jälkeen, mutta on muutama hyvin relevantti asia, johon pitää edelleen puuttua. Eli pääasiat tässä ovat se, että haluaisin korostaa sitä, että varoivat rahoituskriisit ja kompromississa B Eli luen tästä nyt, olemme tätä vastaan lisäksi, viittaa myös horisontaaliseen lainsäädäntöön. Tämä on asia, jota ehdottomasti emme tue. Haluamme alakohtaisella, myös vain kompromissit D ja E liittyvät tähän sitten. Se tosiasia, että teksti viittaa spesifisti taksevaliokuntaan, ei ole asia, jota jättäisimme. Se kuuluu kompromissiin G. Sitten on myös toinen relevantti asia, joka liittyy siihen, miten ja missä voidaan toimia ulkoisesti. No, tämä sanamuoto on liian yleinen tässä. Kompromissi H liittyy tähän. Tämä yhdessä tämän näyttötaakan käsitteen kanssa sana wrongdoing on myös liian yleinen ja tulemme työstämään tätä myös tänä iltana. Tätä tulee kompromissiin M. Sen suhteen, että perustetaan eurooppalainen riippumaton elin, joka vastaanottaisi tietoja väärinkäytöstä paljastajilta. Tämä ei ole oikea vaihtoehto. Nämä rakenteilla on hyvin rajallista valtaa edessä, jotta luodaan eroa EU- ja kansallisen komission välille, on asia, jota minä eli hän ei pidä vakuuttavana. Kiitos ja odotan innolla tämän kokousta, jossa työstetään näitä ja muita kysymyksiä. Sen halusin lukea tässä Vulvion nimissä. Seuraavaksi varjoistelija SDltä Olle Ludvigson, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitoksia puheenvuorosta. Olen sitä mieltä, että Molly Scott Cato on erinomaisesti ottanut esille tämän tärkeän teeman. Ja kun puhutaan konkreettisista muutosehdotuksista, tässä on tiettyjä osioita, joihin olen halunnut keskittyä. för att undgå risken för he eivät useinkaan kerro näistä epäkoista, koska he pelkäävät kostoiskuja. Tämä on todella huolestuttavaa, että kansalaiset ja journalistit joutuvat tuomioistuimen eteen, eivätkä saakaan oikeasta suojaa, kun he kertovat suuren yleisön kannalta tärkeää tietoa. Puhumme sitten rahanpesusta, veronkierrosta. Nämä ovat rikoksia, ja niihin täytyy suhtautua sellaisena. Mielestäni on myös erityisen tärkeää, että otan esille, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoita ja kansalaisten uskoa eu Näin ollen meidän täytyy ottaa huomioon se kattavassa lainsäädännössä, joka suojelee väärinkäytösten paljastajia. Tässä suhteessa meillä täytyy olla selkeä määritelmä siitä, mikä on väärinkäytösten paljastaja. Tämän täytyy sisältää myös erilaisia työkaluja, jotta voidaan varmistaa suoja erilaisia epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä vastaan ja estää esimerkiksi työpaikkojen menetys tai taloudellisten etujen menetys. Lisäksi ehdotan sitä, että meillä on eurooppalainen viranomainen, joka voi suojella väärinkäytösten paljastajia. Ja näin ollen EU-tasolla voidaan saada aikaiseksi parempia tuloksia ja saadaan yksi ainoa raportointikanava jotta juridisesti taloudellisesti sitä voidaan puoltaa. Ja näin taata myös suoja ja anonymiteetti. Ja noudattelemaan yhteistyötä ja kompromisseja tässä suhteessa, jotta saamme aikaiseksi erittäin vakaan politiikan väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi Euroopan tasolla. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Ole. Kiitos Ulle. Sitten se e varustelija Pirkko Ruohonen-Lerner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille rakentavasta yhteistyöstä. Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu voi helposti näyttäytyä vähäpätöisempänä poliittisena teemana kuin moni muu talous- ja rahasioiden valiokunnan alaan kuuluva aihe. Tästä syystä on hyvä muistaa, että takse ja pana valiokuntia ei olisi olemassa ilman tietovuotoja moni muukin aloite olisi varmasti jäänyt puolitiehen ilman tietovuotojen synnyttämää painetta. Koska rikosoikeus on vahvasti jäsenvaltioiden kompetenssia, on tarkkarajaisesti määriteltävä sekä väärinkäytösten ilmoittaja että väärinkäytös näiden määritelmien pohjalta tulisi säätää sellaista eu lainsäädäntöä joka takaisi väärinkäytöksen ilmoittajalle suojan ja parhaassa tapauksessa oikeuttaisi hänet saamaan korvausta haitoista ja menetyksistä. luxleaksia seuranneet oikeudenkäynnit toimivat muistutuksena siitä että väärinkäytösten ilmoittajien suojelu ei ole läheskään kaikissa eu maissa riittävän tehokasta yhteiskunnallisesti merkittävät väärinkäytökset täytyy voida tuoda julkisuuteen ilman pelkoa kohtuuttomista seurauksista. ilmoittajien suojeluun liittyvät oikeudelliset kysymykset kuten suhde kansalliseen rikoslainsäädäntöön todistustaakka käsitteiden määritelmät ja mahdollinen korvausrahasto ovat ratkaistavissa mikäli poliittista tahtoa löytyy valitettavasti yritysten yhteiskuntavastuullisen toiminnan laiminlyöntien raportoimiseen ja käsittelyyn ei juuri ole olemassa toimivia mekanismeja. monet tietovuodot tuovat esiin sisällöltään ja laajuudeltaan merkittäviä asioita jotka ovat eettisesti kyseenalaisia mutta eivät välttämättä ainakaan selvästi laittomia. Esimerkiksi OECDn ylikansallisten yritysten käytännesäännöt ja niiden kansalliset yhteyspisteet ovat yksi harvoista tämän tyyppisistä mekanismeista, mutta järjestelmän toimivalta on liian kapea ja se ei käytännössä ole toiminut. Omissa tarkistuksissani haluan korostaa, että väärinkäytösten ilmoittajilla on ollut merkittävä rooli, kun on käyty keskustelua tietojen vaihdosta tai veronkierrosta. Esimerkiksi julkiset rekisterit yritysten voittojen todellisista edunsaajista olisivat erittäin tärkeitä. Yritysten työntekijöille on luotava toimivat kanavat ilmoittaa väärinkäytöksistä, aivan kuten yrityksetkin voivat tehdä toisista yrityksistä kartelliilmiantoja, saaden sitä kautta itselleen suojaa. Yhteiskunnallisen ilmapiirin on kannustettava avoimuuteen. Mielestäni väärinkäytöksen rajaaminen koskemaan vain yleistä etua on liian suppea. Yleisesti ottaen tämän mietinnön tarkistukset ovat hyvä avaus ja suunta on oikea. Toivon, että asiassa voidaan edetä ripeästi. Pohjatyömme on kuitenkin oltava perusteellinen, jotta neuvostossa emme juutu oikeudellisiin ongelmiin. Kiitos. Uh, Kiitos Pirkko. Sitten Konjuki, mutta en näe täällä ketään nyt paikalla seuraavasta ryhmästä. Selvä. Sitten Gue. Papadimoulis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Scott Cahill työstä ja siitä ajasta ja energiasta, jota hän on omistanut tälle työlle. hänen luonnoksensa on meidän mielestämme erittäin hyvä. Se on tasapainoinen ja hyvin pitkälti se käsittelee myös niitä kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä. Ja niitä, joita pyrimme käsittelemään, jos haluamme todella suojata väärinkäytösten paljastajia. Me tarvitsemme eurooppalaista yleistä suojelujärjestelmää. Se on nimittäin yleisen edun mukaista. Ja ainoa tapa käsitellä verokiertoa, korruptiota ja muita juridisia kysymyksiä on se, että varmistaudutaan siitä, että suojataan riittävästi niitä, jotka haluavat edistää yhteistä etua. silloin, kun tiettyjä tietoja paljastetaan. Kyseessä on nimittäin erittäin laaja kysymys. On paljon korruptiota, paljon veronkiertoa. Se on erittäin laaja levinnettä. Mio και kraton meillä on, και Euroopan Ευρωπαϊκής Ja meidän täytyy ehdottomasti päästä tilanteessa, että voidaan rangaista niitä, jotka eivät noudata lainsäädäntöä. Eli Meillä täytyisi olla siis vankka toimielin rakenne myös eurooppalaisella tasolla. Se auttaa nimittäin jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisää toimenpiteitä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Se ei suojele pelkästään heitä, vaan vie eteenpäin myös avoimuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja se rohkaisee yhä useampaa väärinkäytösten paljastajaa paljastamaan sellaisia tietoja, jotka ovat yleisen edun nimessä paljastettavia. Moni pelkää sitten, että itse joutuu kärsimään tilanteesta, painostuksesta, oikeudenkäynnistä ja erilaisista epämiellyttävistä seurauksista. Meidän tulee siitä syystä lähettää selkeä viesti kaikille siitä, että kaikilla, mukaan lukien suuryrityksillä, on velvollisuus noudattaa lainsäädäntöä, varsinkin veronmaksajilla. Onpa sitten kysymys pk-yrityksistä, työntekijöistä tai eläkeläisistä. Olemme tästä syystä siitä mieltä, että kompromissitarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Meillä on joitakin kohtia, joissa haluaisimme, että asiat menisivät vielä pidemmälle. Mutta ymmärrämme kyllä, että meidän täytyy kaikkien viedä tätä asiaa kompromissihengessä eteenpäin, jotta voimme saada konsensuksen sen taakse. Ja haluaisin pyytää muita poliittisia ryhmiä osoittamaan tätä samaa rakentavaa lähestymistapaa. Meidän ponnistuksemme Euroopan parlamentissa väärinkäytösten palvelujen suojelemiseksi tulisi yhdistää yhteiseen EU-politiikkaan ja kansainvälisen yhteisön toimiin, joilla torjutaan korruptiota. Erityisesti meidän tulee mainita se tässä artikla 33 YK yleissopimuksesta, joka koskee korruption torjuntaa. Meidän tulisi parlamenttina yhdistää tämä toista kansainvälisten organisaatioiden työhön. Tuemme siis tätä mietintöä, jonka Scott Cater on tehnyt. Ja uskon, että iltapäivällä pääsemme siis suureen yksimielisyyteen asiasta. Kiitos. En näe EFDn varustelijaa Storsia, eikä ole ketään, joka olisi pyytänyt puheenvuoroa muuten. Ei. Sitten. Ei vaan sieltä, olkaa hyvä. You know the issue we are talking about. Tiedätte, mistä kysymyksestä puhumme? Selvä, olkaa hyvä. Linda niin, Chill. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelut onkin väärinkäytösten paljastajista. Haluaisin esittää sen kysymyksen nopeasti Molille siitä, että onko hän nyt käsitellyt sitä, että miten näitä resursseja saadaan käyttöön, jotta meillä on rahasto väärinkäytösten paljastajille, sillä muuten on hyvin hankalaa. No usein, että he pääsevät kunnolla asiansa oikeuden eteen, joten mietin, miten hän sitten suhtautuisi siihen, että olisi julkisia resursseja käytössä tätä varten, enkä kuin rahasto värkätyspalstoille. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron valmistelijalle. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tartun vain tähän Niinan erityiskysymyksen. Oli tosiaankin tarkistus, jossa pyydettiin, että olisi tällainen väärinkäytösten paljastajien suojelurahasto olet samalla mieltä kanssasi. Tämä on tärkeä kysymys. Puhutaan jostakin henkilöstä, tavallisessa tehtävässä ehkä alhaisella palkalla. He, heillä on suuri riski ja se maksaa, jos he vaikka saavat laillista apua tai siis tarvitaan ei vain oikeudellista apua, vaan myös taloudellista apua. Toivottavasti voimme tänä iltana sopia siitä, että otetaan mukaan tämä tähän ehdotukseemme. Vielä tiivistäen puheenjohtajat aikaisemmin otti esille, että rahanpesuvastainen direktiivi on meille tärkeä prioriteettikysymys ja tietenkin monet meistä ovat mukana panavaliokunnan työssä ja molemmissa näissä tapauksissa tiedon saanti rahanpesusta, jota tehdään tai veronkierrosta on ratkaisevaa meidän lainsäätäjänä voidaan paljastaa väärinkäytöksiä ja korruptiota. Siksi on sen tärkeää, että me suojelemme niitä ihmisiä, jotka kertovat juuri näistä kysymyksistä. Heillä on tärkeä rooli demokraattisissa laillisissa järjestelmissä. Tässä pyrimme sopimaan parhaasta mahdollisesta suojasta, jota voimme tarjota parlamentista. Ja näin voimme esittää vahvan kannanoton neuvostolle sellaista lainsäädännöstä, jota meistä tarvitaan suojelemaan väärinkäytösten paljasta. Ja mielestäni nyt on todella, todella sitoutuneita asian merkityksellisyyteen ja hyvää yhteistyötä eri ryhmien kesken sen suhteen, mitä haluamme saavuttaa, joten meidän pitäisi varmasti pystyä onnistumaan tässä kokouksessamme ja odotan näkeväni ainakin joitakin teistä tänä iltana, jotta voimme tehdä tehokasta yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos valmistelijalle ja neuvottelutiimille joka tapaa tänä iltana. Seuraavaa kompromissin varmuuskertoisten äänestys ensi viikolla 4. syyskuuta määrä pitää täällä valiokunnassa ja johtava valiokunnassa juurissa äänestys syyskuun lopussa 28. päivä. Joten meidän pitää myös saattaa tämän päätöksen, jos halutaan varmistaa, että lausuntomme otetaan hyvin huomioon johtavassa valiokunnassa. Näin ollen tulemme kohtaan kuusi. EUn yleinen talousarvio varanhoitovuodeksi 2018 kaikille pääluokille. Valmistelija olen minä, joten käytän puheenvuoron, jos teille sopii, niin puhun äidinkieltäni. Uh, which is German. I try to speak in German. Eli saksaa yritän puhua. Jos tulee Bayerista, niin on hankala puhua tätä yleissaksaa, mutta yritän kiitos kollegoille. Kaiken kaikkiaan 60 tarkistusta jätettiin tähän luonnokseeni. Tämä osoittaa sen, että asia kiinnostaa kovasti kollegoita, nämä budjettikysymykset, mikä on erittäin hyvä minusta. Eilen iltapäivällä oli varusteiden kokous, jossa seitsemän kompromista ehdotin ja niitä työstimme eilen. Ja uskon, että siellä on ollut laaja konsensusta näistä kompromisseista. Eli nämä 60 tarkistusta on saatu tiivistettyä pitkälti niihin. Kiitos tästä kollegoille ehdotuksista ja rakentavasta yhteistyöstä, sillä ainahan pitää toimia hyvin nopeasti heinäkuun ja elokuun ja syyskuun välillä. Budjettikysymys pari asiaa lausunnostani, jota haluaisin selventää. Yksi asia, jota olemme käsitelleet paljon, on tämä mandaatti, uskollisuus näissä, liittyen näihin valvontaviranomaisiin ja sitten tietysti, mitä voisikaan olla muuten, Brexitin vaikutukset työhömme. Erityisesti yhteen valvontaviranomaiseen tulee vaikutuksia. Ja lausuntomme keskiössä on tietysti nämä kolmen viraston budjetit. Ja tietysti tämän, tämän kolmen tarkistuksen myötä voimme sitten käydä läpi näiden kolmen viraston työtä. Sitten budjettilausuntohan on perinteisesti hyvä mahdollisuus ja tilaisuus esittää kommentteja siihen, miten valvontaviranomaiset ovat työskennelleet. Ja myös kommentti voidaan esittää komissiolle siitä, miten se käy läpi näitä ESO, ESA, eli valvontaviranomaisia ja niiden työtä. Tässä on varmasti konsensus siitä, että kolme valvontaviranomaiset ovat tärkeitä koordinointi- ja valvontatoimijoita, ja senpä vuoksi ne tarvitsevat myös talvellisia resursseja riittävästi. No, näitä varoja pitää tehokkaasti sen takia, pitää toimia kohdennetusti, eli tarkoittaa sitä, että pitää myös noudattaa tätä mandaattia, joka lainsäätäjä on valtioviranomaiselle määrännyt. Ja käytännössä, no näin, se onkin minun vaikutelmani ja hienoa, että tarkistuksia nyt myös muista ryhmistä ja siis sama vaikutelma nyt muillakin, että valitettavasti käytännössä näin ei ole käynyt. konkreettisia, esim- konkreettisia esimerkkejä MIFID 2, jossa ESMA lainsäätäjän tahtoa vasten – esitti ehdotuksia. Ja sitten myös PSD2. Ja pankkiviranomaisen kanssa ollaan siitä riidoissa, että mikä tämä poliittinen mandaatti siinä nyt sitten on direktiivin mukaisesti ja pitääkö sitä rajoittaa. No, tästä voitaisiin keskustella pitkään, mutta kollegat voivat myös esittää kantojaan. Haluaisin vain muutamat esimerkit, jos otetaan se, että lainsäätäjän mandaattia on jätetty huomiota tai sitten on toimittu mandaattia vastaan suorastaan. Ja olen saanut vaikutelman siitä, että nämä esimerkit eivät ole tapauksessa, näin on kollegoilta kuultu. Niitä esiintyy yhä useamisen takia. Valvontaviranomaisten pitäisi keskittyä näihin toimivaltuuksen rajoihin sisälle toimintaansa. Sitten vielä pari sanaa Brexitistä ja sen seuraukset Euroopan rahoitusmarkkinoille. No kaikille kolme valvontaviranomaista tarkoittaa lisähaasteita ja pankkivalvonnassa on nyt se erikoistilanne, että tämä virasto Brexitin jälkeen ei voi pysyä enää Lontoossa. Se ei ole rangaistus, kuten olen jo lukenut brittiläisistä, vaan ihan tavallinen normaali seuraus siitä, että yhdistynyt jättää EUn. Tämä aiheuttaa kuitenkin kuluja, tämä muutto, ja minä kannatan siitä, että aiheuttaja vastaa näistä kustannuksista, muuttokustannuksista. Ja Brexitin syypää ei ollut EU, joten sen takia on, että nämä muuttokustannukset jäävät yhdistyneen kunnan maksettavaksi, sillä ilman Brexit ei olisi tarvetta vaihtaa pankkiviranomaisen, valvontaviranomaisen toimipaikkaa. Sitten on vielä 27 jäsenmaata jäljellä ja meidän pitää pohtia sitä, missä ja milloin, mihin tämä nyt siirtyy. No tätä ei voida päättää nyt yksin parlamentissa, vaan me voimme vain vahvistaa tämän. Mutta neuvosto varmasti mielestä mielellään seuraa meidän ehdotuksemme, eli pohtia tätä, miten voidaan säästää kuluja ja toimia tehokkaammin, joten jos nyt on kolme pientä valvontaviranomaista, jotka kukin käyttävät omaa hallintoa, niin no tässä voisi olla tehokkuussäästöjä, jos voitaisiin yhdistellä toimia. Sen takia me ehdottamme yhdessä kompromississa sitä, että pohdittaisiin sitä, että josko voitaisiin EBA liittää toisen viraston yhteyteen – Ja sitten on se, että kysymyksiä pitää tarkastella. No kun esitin luonnostani, niin sanoin, että nämä toimistotilojen vuokraushinnat virastojen välillä vaihtelevat huomattavasti. No, tämä tilojen vuokraus ei ole, ja siitä koituva hinta ei ole ainoa kysymys, mutta on mielenkiintoista, että ei jopa Frankfurtissa maksaa vain puolet neliöhinnasta suhteessa, mitä Espa maksaa Pariisissa. Nämä ovat objektiivisia faktoja, olen pahoillani, mutta budjettimenettöissä näitä pitää tarkastella näitäkin kysymyksiä. Sen takia tässäkin olisi mielestäni pelivaraa siitä, miten näitä kuluja voitaisiin leikata. Eli jos voitaisiin varmistaa, että nämä tulevat vuokramenot eivät pysyisivät enemmänkin ei jopa tasolla kuin Esman tasolla, niin siinä – Todellakin, jo säästettäisiin paljon, jos ajatellaan myös vuokrahintoja Lontoossa, niin nekin ovat korkeammat, eivät ehkä niin korkeat kuin Pariisissa, mutta halusin vain nyt esittää tämän asian. Toivon, että seitsemän kompromissin myötä, ehdotuksen myötä, saamme seurattua kolmen kommentteja. Haluaisin vielä kiittää rakentavasta yhteistyöstä ja odotan innolla nyt keskustelua. Eli nyt englanniksi koska olen taas puheenjohtajan ominaisuudessa nyt puheenvuoron varustelijalle SFTstä Ulle Ludvigsson, olkaa hyvä. Tack för ordet. Kiitoksia. Haluan kiittää myös Voittaferberia tästä hyvin lyhyestä ja hyvin painotetusta lausunnosta. Meillä täytyy olla riittävät resurssit valvontaviranomaisille, jotta tämä voi toimia ja kun käymme keskustelua EUn tulevaisuudesta, sitä käytiin jo ennen kesälomaa, se on hyvä asia. Siinä tarvitaan myös riittävät varat, jotta ne suunnataan oikeisiin tavoitteisiin. Neuvosto on halunnut niitä leikata, mutta minä ehdottaisin ja haluaisin tukea komission alkuperäistä ehdotusta, jossa riittävästi varoja suunnataan siihen, että EUn tulevaa kehitystä tuetaan. Se olisi hyvä myös heijastua tässä valiokunnan tekstissä. Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden tukeminen oikealla tavalla on myös tärkeää ja me, voisi olla hyvä asia ehkä laajentaa tätä rahoitusta hieman, mutta se täytyy tehdä äärimmäisen varovaisesti, jotta valvontaviranomaisten riippumattomuus ei vaarannu. On olemassa nimittäin vaara siitä, että riippumattomuus vaarantuu, jos nämä osuudet ovat liian suuria. Sitten kun puhutaan pankkiviranomaisesta ja sen korvaamista toisella valvontaviranomaisella, niin minusta meidän täytyy löytää hyvä tasapaino eri intressien välillä, kun kysymys on täytäntöönpanosta. Ja tässä yhteydessä olen sitä mieltä, että joku toinen viranomainen ei siihen pääsisi. Muutosehdotuksessani olen ottanut esille se, että valvontaviranomaisten resurssien äh, suuri osa täytyisi suunnata rahoituspalveluita käyttävien kuluttajien suojeluun. He ovat nimittäin usein tilanteessa, jossa riittävästi tietoa ei saada pankeista ja rahoituslaitoksista. Haluan myös korostaa sitä, miten tärkeää on se, että komissio vie loppuun työnsä pääoma markkinaunionin puitteissa. Ja tässä meidän täytyy keskittyä nimenomaan pienyritysten tilanteeseen ja kuluttajien tilanteeseen. Rahoituspalveluiden markkinoilla lisää hyvinvointia Euroopassa ja EUn varojen suuri osa täytyy suunnata myös siihen, että voitaisiin estää veronkiertoa. Ja tästä syystä minusta komission alkuperäinen budjettiehdotus, jonka mm, tavoitteena on myös parantaa verojärjestelmän toimivuutta, on hyvä ja tuen sitä. Minusta se täytyisi myös ottaa mukaan tähän lausuntoon. Haluan vielä kerran kerrata sen, että mm, mm, olen sitä mieltä, että pankkiviranomaisen siirtämisen kustannukset täytyy ottaa Ison-Britannian kannettavakseen täysin. Ja haluan myös kiittää esittelijä erinomaisesta yhteistyöstä ja avoimuudesta meidän yhteisille tavoitteillemme. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Ole. Kiitos paljon Ulle. Sitten ECR Sanderlund siellä paikalla, mutta Pirkko Rohnen Leren haluaa korvata hänet. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kompromissiehdotuksesta ja hyvästä keskustelusta. Sandrun nimissä haluaisin kertoa teille, että me tuemme kaikkia kompromisseja. Kiitoksia. Thank you. That is all what we wanted to hear. Kiitos, se oli se, mitä halusimme kuullakin. Kiitos. Sitten liberaalit. Nils Turvalds. No liberaalit ovat niin liberaaleja, etteivät tule edes paikalle. No sitten Gue. Miguel Viegas. Hän ei ole paikalla myöskään. Viimeinen Guen jäsen poistuu paikalta, joten Sven, olet seuraava vihreä, tokaha. hyvä. Thank you. Um, first... Kiitos. Ensinnäkin haluaisimme kiittää luonnoksesta ja sitä, miten esittelijä on käsitellyt tarkistuksia. Olemme tyytyväisiä siihen, miten kaikki tämä meni. Vain yksi varauma minulla. Ja tässä viittaisin kompromissimuotoiluun. Eli että valvontaviranomaiset, ne, ovat, että he, on, ne ovat de facto yrittäneet laajentaa mandaattia. Me uskomme, että tästä on tietysti keskustella tietysti toimenpiteistä, joita valvontaviranomaiset ovat ryhtyneet, mutta ne ovat aivan toimineet toimivaltuuksiensa puitteissa niiden valtuuksien, jotka me olemme antaneet lainsäädäntövallan käyttäjinä niin että se mitä ne tekivät kuluttajasuojakysymyksissä ja tukivat reikiä. ja he pyrkivät myös varmistamaan johdonmukaisen EU-oikeuden soveltamisen. Tässä on toimittu valvontaviranomaisten asetusten puitteissa ja no, poliittista keskustelua voidaan käydä siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä ja ollaanko sitä mieltä, että niitä on liikaa, mutta mielestäni tässä ei toimittu valtuuksien ulkopuolella. Se on ainoa varaumani ja haluaisin myös sanoa, Ullelle. En ole mielelläni eri mieltä kanssasi, mutta mitä tulee Ebaan ja ei ole panno, tämä parlamentti on aina kuten esittelijä sanoi, niin valtaviranomaisten pitäisi olla yhdessä, sillä itse asiassa monissa jäsenvaltioissa ei ole systemaattisia eroja vakuutus- ja pankkialan välillä. Meillä on suuria tällaisia konserneja, ja on jo nyt ongelma se, että EKPllä ei ole vastuuta vakuutuskysymyksistä, vaikka ne valvovatkin pankkia ja toimia, joka on mukana vakuutus- ja pankkibisneksessä. Ja tämä valvontoiminta EBAssa ja EIOPassa on kahdessa eri yksikössä, kahdessa eri kaupungissa. Tämä ei ollut ikinä parlamentin kanta. Parlamentti halusi saada kaikki yhteen, yhteen paikkaan. Senpä vuoksi se, että esittelijä esittää tuohon suuntaan menemistä kun nyt on ainakin päällekkäisyyksiä pankki- ja vakuutusalan suhteen, huolimatta siitä, missä kaupungissa toimitaan, niin se on se kanta, jota tulemme tukemaan. Ja ehdottaisin, että pidetään tässä yhdessä sillä, että on paljon keskusteluja neuvoston kanssa, mitä tulee tähän tosiaan. Tässä on kysymys siitä, että missä paikassa tullaan toimimaan, mutta se on toinen kysymys. Kiitos vielä kerran hyvästä yhteistyöstä. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten menettelemään puhelista. Niina Jill pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Ja hienoa saada kommentoida jälleen kerran budjettia, kun olemme niin paljon tehneet yhteistyötä budjettien puitteissa aiemmin. Mutta kun katsotaan eurooppalaisia valvontaviranomaisia, niin minun mielestäni meidän tulee tarkastella myös jonkunnäköistä näköistä saantia ja kompromissit D ja E menevät tähän suuntaan. Mutta suhtaudun kuitenkin varauksella ehdotuksenne, joka koskee pankkiviranomaisen ja sitä, että Lontoon tulisi nämä kustannukset maksaa. Puheenjohtaja, jos kuuntelisitte. Minusta nyt on vielä aika varhaista vielä ryhtyä tästä keskustelemaan. Neuvottelut ovat käynnissä ja nyt jo käydään keskustelua niistä summista, joita yhdistynyt kuningaskunta joutuu maksamaan. Ja osa noista neuvotteluista ehdottomasti sisältää tietysti asioita, kuten tämän muuton. Joten minusta tämä nyt tulee kahteen otteeseen esille. Ja tämän lisäksi vielä on aivan liian varhaista. Eihän vielä tiedetä, mikä on neuvotteluiden lopputulos ja mitä sitten tapahtuu, jos esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta ei poistukaan yhtenäismarkkinoilla. Mitä sitten neuvotellaan siinä tilanteessa? Minun mielestäni ennen vuotta 2018 tätä on liian varhaista käsitellä ja tulisi odotella neuvotteluiden tuloksia. Suhtaudun siis äärimmäisen varauksellisesti näihin ehdotuksiin. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Joten puheenvuoro valmistelijalle ja hän puhuu taas Saksaa. Mä olen pahallani millä on aina tämä kaksoishattu-ongelma, kun korvaa Roberton. Ensinnäkin kiitos hyvistä kommenteista. Tiedän, että kaikilla ryhmillä on tiettyjä hankauskohtia ja hyviä kompromissiehdotuksia. Voidaan tunnistaa sillä, että tämä kompromisseja, tätä me yritimme eilen ja mielestäni onnistuimme tässä. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että ST-ryhmästä, kun ajatellaan tätä yhteenliittämistä, no virastojen liittämistä, niin siitä tuli tarkistuksia. Olen myös ottanut tämä kommentit huomioon, joten ryhmienkin sisällä ilmeisesti käydään vielä keskustelua jatkossa. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että tässä kohtaa sain tukea, mitä tulee se budjettikysymyksiin. No, siitä meillä on suurta konsensusta saatu aikaan. Sen takia sitten niin paljon puhunut. Kiitos Ulle, että sinä kävit tätä läpi yksityiskohtaisesti. Eli näistä pääluokista ja puhuista, jotka tässä ovat relevantteja. Sitten mitä tulee kustannuksiin ja kuluihin, no vaikka UK huhtikuun jälkeen olisikin vielä sisämarkkinoilla, vaikka näyttäkseni niin ei tule käymään, kun brittihallitus tässä oma mandaattia muotoillut, niin en usko, että siltikään olisi mahdollista pitää EU-virastoa sen alueella. Tähän liittyy erityisesti se kysymys, että mikä oikeudenkäyttöalue sitten olisi relevantti. Ja jos nyt ymmärsin UKta oikein, niin yksi Brexitin avainasiasta on päästä pois tuomioistuimen oikeudenkäyttöalueelta ikään kuin, mutta jos sitten EBA-pankkiviranomainen vedettäisiin pois oikeudenkäyttöalueelta, no se ei olisi minusta kuviteltavissa, tämä on yksi ydinongelmista jotka pitää tässä ottaa huomioon. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Niin. No, täällä puhuttiin tästä tilapäisjärjestelyistä, mutta minä nyt kysyn. Eli pankkinormaisen vuokrasopimusluen kiitos ei ole niin pitkä kuin sama sopimus, joka on lääkevalvontavirastolla ja siltä osin ei ole myöskään tarpeen sopia tilapäisjärjestelyistä. No EU haluaa pitää instituutionsa EUn alueella, se nyt on itsestään selvää, mutta tämäkin on aihe, joka pitää vain todeta ja katsoa löytyykö konsensus vai ei. Uskon, että äänestyksessä tämä ongelma voidaan demokraattisen prosessin myötä ratkaista. Ainakin ryhmien kommenteista näin ymmärsin että tälle on laajaa tukea. Äänestys on tänään iltapäivällä. Pyydän tulemaan paikalle ja äänestyskortit, jos sitten onkin kistanaisia kohtia menettelyn mukaisesti tällä viikolla kaikissa valiokunnassa pitää saada nämä budjettitekstit, jotta budjettivaliokunta voi sitten kaikessa viisaudessaan pulita tämän kaiken ja sitten äänestää asiasta budjettivaliokunnassa ja täysistunnossa Tämä tulee sitten lokakuun toisessa täysistunnossa. Määräajat ovat seosopimuksen mukaiset. Sitten syystä kohta kahdeksan. Ja puheenjohtaja vaihtaa englanniksi. Kiitos kaikille. Kohta kahdeksan palvelujen suorituksia ja tavaran etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet. Esittelijämme on Katalin Sorin Ivan. Onko SD-ryhmällä tietoja siitä, milloin esittelijä tulee paikalle? No jos haluatte pitää tauon kello 11 asti, selvä. Eli pidetään tauko, pahoittelut, että nämä kohdat käytiin oikeasti läpi, mutta aloitimme minuuttia yli kymmenen, emmekä varttia yli. Joten keskitytään kokous kello 11 asti.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

Okay.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 So, according to the clock we have here, it's... Uh, no- kello mukaan. Kello on nyt 11. Ja jatketaan esityslistaa eteenpäin. Kohta kahdeksan ja yhdeksän yhdessä. start, uh, Senpä vuoksi aloitetaan palvelusuorituksia suorituksia tavaroidensa etämyyntiä koskevat arvonlisäverovelvoitteet kysymyksestä. Katalin Sorin Ivan, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Doresc să mulțumesc. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja tarkistuksista. Komission ehdotus direktiiviksi on osa pakettia. Se on komission vastaus alon alvajeeseen ja pyritään uudistamaan arvonlisäverojärjestelmää. Haluaisin sanoa, että minulla, minulla tässä on monia tärkeitä kysymyksiä. Komission ehdotus rakentuu tähän arvonlisäveron erityisjärjestelmään, MOS-järjestelmään, pyrkii vähentämään mukautumiskustannuksia ja sääntöjen noudattamiskustannuksia yrityksissä. Yleisesti ottaen tämä arvonlisäveron etusjärjestelmä on menestys, mitä tulee hallinnollisen taakan vähentämiseen, mutta myös mitä tulee verotuleen kantamiseen. Näin pyritään laajentamaan arvonlisäveron erityisjärjestelmän sovellusalaa pidemmälle. Tietoisuus sen olemassaolosta, sitä pitää parantaa, parempi käyttö. Tämä on tärkeää pk-yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat yksinkertaistaa ALV-prosesseja. Olen tyytyväinen 48 artiklan muutoksesta, jossa pyydetään, että verkkoalustat joutuvat myös keräämään alvia, mutta ne pitäisi pakottaa myös keräämään alvia silloin, kun ne toimivat välikäsinä, kun toimitetaan tavaroita kolmansista maista EU-hun, koska EU-yritykset kärsivät tästä kilpailun kannalta, mitä tulee EUn ulkopuolisiin yrityksiin, jotka myyvät tavaroita EUssa verkossa ilman, että maksavat kuitenkaan arvonlisäveroa, jotta voitaisiin parantaa alkeruutta, alvin kantamista pitäisi ja yksinkertaista sähköistä kaupankäyntiä erityisesti pk-yrityksille. Kovinkaan paljon ei ole tehty tarkistuksia. Sidosryhmät tuntuvat tukevan tätä ehdotusta, erityisesti ne, joiden kanssa olen neuvotellut ja keskustellut. Haluaisin nyt kuulla kollegojen kantoja. Monia ongelmia on koskien näitä tarkistuksia. En usko, että tai se ei ole kovinkaan suuria ongelmia näissä tarkistuksissa ja varmasti saamme aikaan yhteisymmärryksen varjoesittelijä kokouksessa, jotka pidetään lokakuun ensimmäisessä Strasbourgin istunnossa. Mitä tulee 10 tuhannen euron kynnykseen. Siitä on joitakin eroavaisuuksia. Jotkut haluavat eri asioita. Kiitoksia. Thank you very much for presenting. Kiitos tästä esittelystä sitten kohta yhdeksän hallinnon yhteistyö arvonlisäverokysymykseen, arvonlisäpetoksiin liittyen. Tässä esittelijän luulet Niedermayer, olkaa hyvä. Äh, äh, Marko. Kiitoksia Markus. Kyseessä on neuvottelu, joka liittyy hyvin läheisesti mietintöön, jossa äh, otetaan esille IT-infrastruktuuri ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, joiden avulla voidaan varmistaa toiminta, kun kysymys on etämyynnistä. Ja tämä liittyy siis hyvin läheisesti teidän mietintöönne. mutta koska se on tekninen luonteeltaan, niin tämä on paljon yksinkertaisempi. 22 muutosehdotusta äänestyksestä ei tule mitenkään vaikeaa ja neljä, niitä, neljä niistä ei voida edes hyväksyä. Yksi tärkeä tarkistus on, jonka tavoitteena on muuttaa täytäntöönpano vuodesta 2020 2019. Ja tästä huolimatta olemme myös keskustelleet asiasta komission kanssa ja sen mielestä sen ehdottoman päivämäärä on perusteltu, kun ottaa huomioon se monimutkaisuus, joka tämä aiheuttaa täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden hallinnossa. Ja näin ollen määräen muuttaminen voisi johtaa siihen, ettei järjestelmä toimi kunnolla ja aiheuttaa ongelmia sekä hallinnolle että yrityksille. Tästä syystä haluaisin ehdottaa, että pitäytyisimme alun perä, alkuperäisessä ehdotuksessa. Joka tapauksessa äänestämme tästä asiasta kohta ja 22 tarkistusta, eli äänestyksestä ei tule vaikea. Kiitoksia kaikille kollegoille. Thank you very much, uh, Ludek. Kiitos, Ludek. Sitten varjoesittelijät. Werner Langen EPP ensimmäisenä. Ja äh, kutsa Anmerkung. Lyhyt kommentti tähän One Stop Shop-raporttiin, eli arvonlisävero etämyynti, kuten Esteli jo sanoi, niin tässä on hyvin vähän tarkistuksia. Senpä takia EPPlle tämä on lähes ongelmatonta. Tässä on vain teknisiä tarkistuksia lähinnä. Ja tämä liikevaihto raja-arvo on yksi hankala kysymys. Tällä hetkellä 100 000 euroa per vuosi per maa on tämä luku. että tuo kynnysarvo otettaisiin 10 000 euroon, jotta markkinavääristymä vältetään. Tämä on osa tuota alveohjelmaa yleisesti. Minusta tuo kynnysarvo on järkevä, se on myös hyvin perusteltu komissiolta, jotta, tai siis näin ollen kollegan Scott Catoon tarkistukset, no hän aloittaa pystytään sadasta tuhannessa, tai sitten liberaaleilta tuli tuetus edustaja Rova Niinhoisenilta ja ECR Bert Lukelta todistus, että tuo raja 35 000 euroa, että laskettaisiin vain siihen. No minusta se ei olisi järkevää Eli mitä pitäisi komission ehdotuksessa tässä kysymyksessä ja itse asiassa varjostelin kokouksessa voitaisiin löytää ratkaisu. Haluaisin kiittää esittelijää, että hän on valmistellut tämän hyvin mutkattomasti. Kiitos. Thank you very much. Uh, and... Kiitos. Sitten SD-ryhmän puolesta Toru Claudia Frunzulitsa. Sorry. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä tehdystä työstä tässä tämän tärkeän asian parissa. Tämä ehdotus tietysti on tärkeä osio ALV-pakettia. Kuten tiedämme, ALV on tärkeä jäsenvaltioiden tulolähde ja se on hyvä kehitysväline, jos sitä käytetään oikein. Ja tässä on hyvin läheinen suhtautumistapa meidänkin ehdotukseemme, jos otetaan huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ja tuemme täysin sen hyväksyntää. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy laajentaa sähköisten palveluiden alaa ja täytyy ottaa huomioon tämä yhden äh, lähestymispisteen yhden yhteispisteen lähestymistapa, niin minun mielestäni meidän tulisi sallia komissiolle pääsytietoihin vain silloin, kun ne ovat relevantteja tilastotieteellisesti katsoen. Tavoitteena on se, että ei oteta käyttöön tarpeetonta hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille ja samalla kuitenkin saada riittävästi tietoa. Tämä merkitsee sitä, että komission ja jäsenvaltioiden välinen viestintä tulisi hoitaa niin, että se on riittävää ja oikea-aikaista. Tämän lisäksi on tärkeää myös se, että meidän tulee arvioida sitä, voidaanko tätä asetusta soveltaa jo ennen vuotta 2021. Kun tarkastellaan verotusta, niin meidän tulee myös tarkastella sitä, mitkä ovat niitä nopeita kehityskulkuja digitaalisten palveluiden alueella, jotta ne huomioon on tärkeää huomioida, että ALV-asetukset eivät saa enää muodostaa estettä yritysten toiminnalle EU-ssa lähitulevaisuudessa. Kiitos sitten varstelijat molemmista kertomuksista. ECR Ensenberg luke. Kiitos puheenjohtaja. Minustakin on järkevää käsitellä nämä molemmat yhdessä ja olen jo kommentoinut aikaisemmin näitä molempia tekstejä yleisesti. En nyt halua toistaa itseäni. Minusta molemmat mietinnöt ovat pitkälti oikealla linjalla. Ei ole suurta kiistaa. Jätetyt tarkistuksetkin eivät minusta aiheuta mitään ylitsepääsemättömiä estejä. Olen samaa mieltä kuin herran Langen, että varmasti yhdessä annossa kokouksessa saadaan kaikki ratkaistua. Sitten mitä tulee tuohon arvonlisävero kynnysarvoon, no se pitäisi sitä alhaisemmalle tasolle kuin mikä nyt on. No siis onko tuo 35 000, 10 000 vai mitä, no sitä voidaan keskustella, ei se nyt ole kiven hakattua. Tässä pitää punnita byrokraattista taakkaa muun muassa pk-yrityksille. Ja tämä pitäisi koskettaa kaikki yrityksiä kaikki yrityksiä samalla tapaa, kyllä, mutta tätä voi varmasti käsitellä tämän päivän varjostyön kokouksessa. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Sitten liberaalit, Livenhoisen, no hänet korvaa edustaja Verink. Thank you. Um, speaking on behalf of Cora. Kiitoksia. Puhun Koran puolesta. Ensimmäinen asia. Tämä lainsäädäntö tulee tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa, yksinkertaistaa sääntöjä, helpottaa yritystoiminnan harjoittamista e- EU verkkokaupassa. ALV-poikkeukset, joita nyt on muilla kuin EUn myillä, niistä luovutaan ja tällainen one-stop-shop tulee uudesta käytännöksi. Ja valtuuksemme ovat rajallisia ja ehdottaisin, että olemme kuitenkin samalla linjalla tässä ehdotuksessa. Kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että seuraukset erityisesti kurjeripalveluissa tarvitsevat huomiota kun ajatellaan etuja, joita syntyy erityisjärjestelmästä etätavaroiden etukaupalle, etäkaupalle kolmesta maista. Tässä keskittyä veronkantoon myös välikäsien kohdalla ainakin, mitä tulee postisektoriin. Uudet säännöt, mitä koskee pieniä lähetyksiä 150 euroon asti, lisäävät hallinnollista hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi ehdottaisiin, että lisättäisiin minimi tuottokattoa 10 000 35 000, niin kuin täällä on jo sanottu. Tämä vähentää vaikutuksia yrityksille ja näin ollen kuluttajille ja oltaisiin johdonmukaisemmassa yhteydessä tämänhetkisten käytäntöjen kanssa. Jäsenvaltiossa odotan mielenkiinnolla kompromissiehdotuksia ja toivottavasti hyväksyä lainsäädäntöehdotuksen viipymättä sitten kohdasta 9 Kuoroja toteaa, niin kuin minä sanoin, kun esitysluonnos estettiin ennen kesälomaa, odotan mielenkiinnolla sitä, että nopeasti aletaan toteuttaa lainsäädäntöä käytännössä. Sen tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti hallitusten valtioiden tuloihin ja vähentää yritysten sääntelykustannuksia yli miljardilla eurolla, joten edetään asiassa mahdollisimman nopeasti ja hyväksytään lainsäädäntö. Tarkistusten lisäksi, joita esittelijä on jo tehnyt, haluaisin korostaa, mitä hyötyä syntyy itestä kun toimitaan petoksia vastaan. Petoksen löytyy esimerkiksi äh, tästä analysointivälineestä näin verkostoja voidaan tunnistaa nopeammin. 2016 Hollanti kaudellaan esitteli tällaisen IT-välineen, joka oli kehitetty Benelux-maissa ja sai aikaan yhteisymmärryksen jäsenvaltioiden kanssa siitä, että yhdessä kehitettäisiin välinettä eteenpäin EU:ssa. Tämä on tärkeä yritykselle sikäli, että tällaisen kohdennetun välineen käyttö mahdollisesti voi vähentää tavallisia korruptiovastaisia toimia jäsenvaltiossa, joten suosittelen tämän välineen käyttöä. Odotan mielenkiinnolla kompromisseja ja toivottavasti voimme hyväksyä tämänkin lainsäädäntökysymyksen mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Sitten Gwen varistelija Paloma Lopes Bermejo ei ole paikalla. Miguel Viegas ei ole paikalla myöskään. Vihreät sitten Molly Scott Cato. No hänkään ei ole paikalla. ENF Barbara Kappel on varistelija, mutta hän ei ole myöskään paikalla. En ole vielä saanut tietoa muilta kollegoilta, jotka haluavat puheenvuoron käyttää, eikö? No sitten palataan Esittelijänä otetaan edustaja Ivanista. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Idea on, että tässä tuomitaan yksinkertaisesti. Tässä ei ole arkaluontoisia kysymyksiä, joista tarvitsisi keskustella, joten uskon vakaasti siihen, että ensimmäisessä varjostoiden kokouksessa Strasbourgissa ratkaisemme kaikki ongelmat. Ja mietintö sitä voidaan sopia kaikkien kesken. Ei ole aika luontoisia kysymyksiä, joista tarvitsisi keskustella, ja olen hyvin luottavainen sen suhteen, että saamme erittäin hyvän mietinnön hyvin pian. Kiitos. Sitten Ludek. Nothing to add. Uh, ei mitään lisättävää. Yeah, you are so quickly and... Uh... Tässä toimit hyvin nopeasti. Ja seuraava ongelma, no seuraava kohtaislistalla. No siinä on puheenjohtaja Roberto, joka ei ole vielä paikalla joten pidetään tauko puoli 12 asti.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

So hello everybody, the latest information... Hei kaikille viimeisimmän tietojen mukaan. Esittelemme on vielä tulossa tai matkalla, mutta ei ole vielä saapunut Euroopan parlamenttiin, joten jatketaan kokousta kohta seitsemän. Eräiden oikeusalan yhdessä säädetään valvonnan käsittävän häätömenettelyn käyttämisestä mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta ja sopimuksen 291 artiklaan. 102 tarkistusta on jätetty varjostelijoilta, ei. Lisätarkistuksella jätetty muilta jäseniltä juuriin. Esittelijä on sanonut, että hän ottaa mukaan kaikki tarkistukset, jotka on hyväksytty Ekonissa ja muissa valiokunnissa mietintöönsä. Ekon ensimmäistä kertaa sovelletaan menettelyä uusien sääntöjen mukaan 51.3 työjärjestyksestä, joka tarkoittaa sitä, ettei lausunnosta toimi, mutta kaikki tarkistukset jätetään samalla komissio ehdotuksessa puhun jotka on yksi aikaisemmin delegoitu säädöksiin artiklan 281 mukaisesti perussopimuksessa. Tässä on mukana 13 säädöstä, jotka kuuluvat Ekonin alaan, tilastoihin, kansainvälisiin tilivälistandardeihin, sähköiseen rahaan ja muihin – kysymyksiin. Suurin osa tarkistuksista pyrkii parantamaan soveltamisalan sanamuotoja, jotka liittyvät näihin toimivaltuuksiin, että komissio, no kiitos heille siitä, ja sen pyritään lähentämään tätä parlamentin lähestymistapaan, joka liittyy delegointien naksu, mutta 32 ja 37 tarkistukset kuitenkin muuttavat erotettua tämän tavalla säännöstä säännökseksi 95 ja 8 tarkistus 101 poistat mahdollisuuden tälle hätämenettelylle. Ja siinä puhutaan muutoksista, että inflaation ja markkinakehityksiin. Tätä ei ole käytetty aikaisemmin. Sen halusin sanoa puheenjohtajan ominaisuudessa. Varjoesittelijät Sirpa on paikalla. Sirpa, ole hyvä. Yes, Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni esittelijän kanta hyvin valmisteltu, eikä minulla ole mitään muita tarkistuksia tai kommentteja siihen. Thank you very much. Kiitos. Haluaako komissio kommentoida näitä tarkistuksia? Herra Klaus. Thank you, Chairman. Unfortunately, only 102. Kiitoksia. Vain 102 niitä on ikävä kyllä. Niin ihan lyhyesti haluaisin reagoida joihinkin yleisiin kohtiin joita esittelijä on käsitellyt. Lausunnossaan halusin vain muistuttaa komission ehdotuksen, jotta eh, 168 perussäädöstä lisättäisiin, lisättyyn Lissabonin sopimukseen ja nämä asiat kuuluvat valiokuntanne toimivaltuuteen aikaisemmin. 2013 jo yritimme saavuttaa tämän yhteensovittamiseen se törmäsi neuvoston kantaan. Nyt olemme tehneet toisen yrityksen, jotta muutettaisiin lainsäädäntötekniikkaa. Haluamme nyt muuttaa jokaista peruslaillista säädöstä yksittäin ja siksi meidän täytyy keskustella teidän ja neuvoston kanssa jokaisesta näistä tarkistuksesta kohta kohdalta. Nyt kun on nähnyt esittelijän tarkistuksia, haluaisin reagoida muutamiin kohtiin. Lyhyesti ymmärrän, että esittelijä komissio on ehdottanut niin kuin komissiossa on ollut käytäntönä, että olisi tällainen epämääräinen kesto toimivaltuuksille esittelijä säännöllisesti muuttaa tämän epämääräisen aina tai määrittelemättömän viideksi vuodeksi, jota voitaisiin sitten pidentää perustuen komission kertomuksen. Komissio on sitä mieltä, että tämä ei välttämättä ole tarpeen. Ensinnäkin parlamentti ja neuvosto voivat koska tahansa kumota säädöksen, valtuuden. Sitten toiseksi meillä on kokemusta tämänhetkisistä valtuuksista. Me emme tässä esittele mitään uutuuksia, uusia valtuuksia, joten emme ole mitenkään vaarallisella alueella tässä toimineetkaan. Sitten kolmas kohta, se, että luodaan tällainen raportointivelvollisuus viiden vuoden jälkeen koskien kaikkia valtuutuksia, koskien kaikkia sektoreita. Tämä luo huomattavan hallinnollisen taakan komissiolle. Sitten vielä yksi asia. We are about to start a new register for... Olemme aloittamassa uutta rekisteriä delegoidulle säädöksille tämän vuoden lopussa. Näin varmistaa täysavoimuus kaikissa delegoiduissa säädöksissä ja jo aikaisessa menettelyvaiheessa niiden käsittelyssä. Ja näin vetoaisimme siihen, että viiden vuoden kestoa käytettäisiin vain selektiivisellä tavalla ja perustellusti eikä kautta linjan. Sitten vielä yksi asia, jonka lyhyesti ottaisin esille, koska herra Gualtieri haluaa on vain tällaisen johdonmukaisen kauden kolme kuukautta. Sitten on vielä mahdollisuus pidentää tätä kolmella kuukaudella tällä hetkellä on käytäntönä on, että on kaksi kuukautta plus kaksi kuukautta tarvittaessa. Me tiedämme, että ekonen toimi alakysymyksessä, tietysti joillakin rahoitusmarkkinoilla tämä on 3 plus 3. Me haluaisimme kuitenkin pyytää teitä olla soveltamatta tätä yleisesti, vaan toimia tapaus tapaukselta. Sitten yksi tarkistus 99. Ottaisin tämän lyhyesti esille. Esittelijä ehdottaa sitä, että poistettaisiin tämänhetkinen valtuutus perussäädöksestä sillä perusteella, että muotoilu ei ehkä ole niin selkeä tässä muodossaan ja valtuutusta ei ole aikaisemmin käytetty, joten me olemme sitä mieltä, että tähän mennessä, kun tätä ei ole käytetty, se ei ole mikään syy poistaa sitä vieläkin, sitä voi, sitä voi olla hyötyä jatkossa ja ehkä meidän pitää vain tarkastella tätä muotoilua. Sen sijaan, poistaisimme tämän. En nyt mene muihin yksityiskohtiin tarkemmin. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Niin, no oli tässä huolissani, että kommentoidaan kaikkia sitä kahta tarkistusta, mikä pitkitti kokousta, mutta nyt vihreiden varstelija on paikalla. Tervetuloa. Toivottavasti oli hyvä kesäloma. Ja nyt sitten puheenvuoro lyhyitä kommentteja varten. Vas, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kyllä, oli mukava kesä. Odotin ulkopuolella, kunnes puheenjohtaja tuli paikalle, mutta hän ei tullut, joten... Ja valmistelin pitkän puheen, jolla täydentäisin puheenjohtajan työtä. Ja siis kipeäisen työstä ei vaiskaan voin nyt kommentoida, mitä Sirpa sanoi, eli mekin tuemme voimakkaasti puheenjohtajaa ja esittelijää. Kiitos hänelle hyvästä työstä, loistavasta työstä ja tuemme näitä tarkistuksia. Toivottavasti tuota viestiä voidaan välittää eteenpäin puheenjohtajalle. Kiitos tietysti. Kerromme hänelle välittömästi tästä tärkeästä tiedosta, että hän on 100 prosentin tuki valiokunnassa niiltä ryhmiltä, jotka ovat paikalla. Ja äänestys syyskuussa juuri ei ole vielä päättynyt omasta äänestyksestään, mutta ja sitten äänestämme syyskuussa ennen äänestystä Kiitos. Kokous keskitetty kello kolmen asti iltapäivällä sitten puhuttaa CCTBstä ja CCCTBstä yhteisestä yhteisöveropohjasta, eli muistakaa, että äänestämme viideltä.